rova puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, arvon kollegat. Minulla on suuri kunnia olla täällä tänään komissaari ehdokkaana, joka vastaa humanitaarisesta avusta ja kriisin hallinnasta. Oli suuri kunnia saada toimenkuva, joka on yleismaailmallisten arvojen ytimessä. Olen täysin tietoinen tästä valtaisesta vastuusta, jonka tämä tuo mukana. Olen täällä teidän edessänne kollegana, poliitikkona, joka puhuu poliitikoille. Me olemme kaikki päätöksentekijöitä. Usein teemme hyvinkin vaikeita päätöksiä, äärimmäisen vaikeita päätöksiä. Poliitikkona joutuu jatkuvasti kamppailemaan myöskin menneisyyden historian kanssa. Me olemme vastuussa toimistamme tuleville sukupolville. Siksi meillä täytyy olla visio, poliittista rohkeutta ja arvokkuutta toimissamme. Minun vastuutani, vastuunani on toimia johtajan asemassa ja muuttaa tämä visio konkreettisiksi tuloksiksi. Humanitaarisen avun tarve kasvaa joka päivä. Konfliktit, ilmastonmuutos, terveyskatastrofit, äärimmäinen köyhyys ja hätä ovat pääasiallisia syitä lisääntyneeseen tarpeeseen. Järkyttävät tosiasiat ovat puhumassa karua kieltään tilanteen vakavuudesta. Vuoden 2013 loppuun mennessä 51 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan konflikteja kodeistaan. 32 000 ihmistä joutuu joka päivä pakenemaan kodistaan. Joka ikinen päivä 8000 lasta kuolee aliravitsemukseen ja miltei 3000 kuolee samana päivänä, jolloin he syntyvät. Meillä, meidän velvollisuutemme on puuttua tähän nyt, ei vasta myöhemmin, vaan tänään. Ei huomenna. Tiedän, mitä tarkoittaa elää konfliktitilanteessa ilman suojaa, ilman että perustarpeet on tyydytetty. Millaista on elää pelossa arvokkuutensa menettäneenä lapsena ja sitten myöhemmin uudestaan opiskelijana olin todistamassa Kyproksen kansan kärsimystä. Kyproksen kreikkalaisten ja Kyproksen turkkilaisten kärsimystä. Näin miten ihmiset, jotka oli ajettu kodistaan, kärsivät. Opin kantapään kautta, kuinka tärkeää humanitaarinen apu on. Nyt haluan puhua teille selkein sanakääntein. Konfliktien vaikutuksilla ei ole mitään etnistä tai uskonnollista väriä. Konfliktit iskevät kaikkiin yhtä lailla. Nuoriin, vanhoihin, miehiin, naisiin, tyttöihin, poikiin. Humanitaarinen apu perustuu tarpeisiin, ei siihen, että kyseessä olisi poliittista laskelmointia. Se ei perustu poliittiseen laskelmointiin. Meillä on erittäin haastava konteksti, toimintaympäristö nyt, missä toimimme. Ensinnäkin haluaisin osoittaa kunnioitustani humanitaarisen työntekijöitä ja avustustyöntekijöitä kohtaan. He vaarantavat henkensä joka ikinen päivä auttaakseen muita ihmisiä, huolimatta heidän identiteetistään, uskonnostaan tai kansallisuudestaan. Ajattelin esimerkiksi britti humanitaarisen työntekijän David Hainsin murhaa ISIS-järjestön militanttien käsissä, taikka kahdeksan rohkean kansallisen avustustyöntekijän murhaa, kun he yrittävät valistaa ihmisiä Ebolan vaaroista. Ne ovat erittäin kipeitä muistutuksia niistä vaaroista, jotka kohtaavat humanitaarisen työn tekijöitä. Nämä tapaukset muistuttavat äh, meitä niin ikään yhä kasvavasta piittaamattomuudesta, kaikkein perustavanlaatuisimpiakin kansainvälisen humanitaarisen lain periaatteita kohtaan. Humanitaarisia työntekijöitä vastaan tehtyjen hyökkäysten määrä on nelinkertaistunut vuodesta 2003. Maailmasta on tulossa yhä hauraampi, koska Luonnon katastrofit lisääntyvät ja ne ovat yhä tuhoisampia. Kehittyvät maat, mukaan luottona Eurooppa, eivät säästy näiltä ilmiöiltä. Muistetaanpa esimerkiksi viime toukokuun tulvat Balkanilla. Ne olivat pahimmat tulvat yli sataan vuoteen. Tapa, jolla EU kollektiivisesti reagoi, oli välitön ja erittäin vaikuttava. 23 jäsenvaltiota toimi ja osoitti solidarisuuttaan Tämä kaikki koordinointiin EUn pelastuspalvelumekanismin asiantuntijoiden ja avustuksen ansiosta erinomaisesti. Ihmisten tragedioiden lisäksi katastrofeilla on myöskin tuhoisia seuraamuksia talouskasvulle ja kehitykselle. Kriisin hallinta merkitsee sitä, että täytyy ottaa huomioon tehdä työtä koko katastrofisyklin ajan mukaan luettuna ennaltaehkäisy ja katastrofivalmius. Näin me toimimme yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Me autamme jäsenvaltioita vähentämään riskejä ja kansainvälisellä näyttämöllä osallistumme Hiokon toimintaohjelman puitteissa yhteistyöhön. Ensi maaliskuun Sendain kokouksessa meillä on mahdollisuus tehdä katastrofivalmiudesta ja ennaltaehkäisystä tasavertainen painopistealue katastrofihoidon kanssa, jälkihoidon kanssa. Parlamentin näkemykset ovat tässä tärkeitä ja olen valmis keskustelemaan teistä, teidän kanssanne tästä äskeinen konferenssia. Mitä konflikteihin tulee, tällä hetkellä tilanne on järkyttävä. Nyt on meneillään neljä samanaikaista kolmostason kriisiä. Kolmostaso on kaikkein korkein katastrofitaso YK järjestelmässä. Syyriä, Irak ja Keski-Afrikan tasavalta ja Etelä-Sudan ovat nämä kriisialueita. Saman aikaan on meneillään monia pidempiaikaisia kriisejä jotka edellyttävät jatkuvaa humanitaarista apua. Palestiina, demo, Kongon demokraattinen tasavalta, Mali, Kolombia, Myanmar, mainitakseni vain muit, joitakin katastrofialueita. Syyriassa on meneillään yksi pahimpia humanitaarisia kriisejä koskaan maailmassa. Yli 10 miljoonaa ihmistä on joutunut kärsimään konflikteista. 6,5 miljoonaa tästä puolet lapsia on joutunut pakenemaan kodistaan oman maansa sisällä. Pakolaisten määrä on ylittänyt 3 miljoonaa. Euroopan täytyy toimia nyt, tänään, ei huomenna. On top of this. Tämän lisäksi Meillä on Ebolan epidemian murskaavat vaikutukset Länsi-Afrikassa. Ebolan pitäisi tarttua kuin megaluonnon katastrofiin. Se on kuin hidastetussa elokuvassa näkyvä taifuuni. Se on myös uhka kansainväliselle turvallisuudelle, kuten YK on turvallisuusneuvosto totoa. Virus leviää murskaavasti ja tuhoisasti ja vaikuttaa ihmisten elämään ja yhteisöihin – jotka tarvitsevat psykologista tukea toipumisen jälkeen. Nämä ovat välittömiä kriisejä, vaativat välitöntä reaktiota, mutta myöskin pitkän aikavälin suunnittelua. Tämä ennen näkemätön tilanne asettaa valtavia paineita kansainväliselle humanitaariselle järjestelmälle. Olen vakuuttunut, että maailman humanitaarinen huippukokous vuonna 2016 parantaa kansainvälisen järjestelmän kykyä palvella tarpeessa hädässä olevia ihmisiä. Maailman taloustilanne ei valittu, valitettavasti auta meitä reagoimaan näihin haasteisiin. Haluaisin kiittää parlamenttia ja erityisesti tätä valiokuntaa sen vakaasta ja tiukasta sitoutumisesta se haluaa tarjota olennaisia elämää pelastavia operaatioita. On välttämätöntä välttää keskeytyksiä humanitaarisessa avussa, ja siksi me tarvitsemme luotettavaa ja riittävää maksuvirtaa, jotta me kykenemme täyttämään sitoumuksemme. Ja nyt muutamia lopullisia huomioita visiostani. Meillä on edessä valtavia haasteita, mutta saman mittainen on päättäväisyyteni ja intoni tarttua näihin asioihin. Aikomukseni on vakauttaa erinomaista työtä, jota Kristalina Georgieva on tehnyt. Erityisesti tulemme jatkamaan ydinmandaatillamme tarjoten olennaista apua uhreille. EU ei saa paiko, saapua paikalle tarjoten liian vähän liian myöhään. Ei kertaakaan. Me haluamme että humanitaarisen avun, no, humanitaarista apua tarjoavat työntekijät jäävät paikalle ja tuottavat tuloksia. Ja me haluamme keskittyä muihinkin kuin suurimpiin kriiseihin, jotka ovat parasvaloissa. Me haluamme myös tarttua niihin kriiseihin, jotka ovat unohdettuja, eivätkä ole otsakkeessa. Toiseksi minä haluan olla kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien puhemies, äänettömän ääni. Minä haluan auttaa Fred, Federica Mogherin korke, ulkopolitiikan korkean edustajan kanssa äänen niille, jotka kärsivät konflikteista ja tehdä tämän tekoprosesseissa. Minua järkyttivät nämä todistukslausunnot äskettäisessä raportissa, jonka kansainvälinen pelastuskomitea on laatinut liittyen väkivaltaan ja häirintään, joka kohdistuu paikaltaan siirtyneisiin syrjäisiin naisiin ja tyttöihin, jotka kärsivät. Naiset ja tytöt ovat erityisen alttiissa asemassa konfliktitilanteissa ja kiinnitän heihin erityisesti huomiota. Ja kolmanneksi tulen puolustamaan humanitaarisen avun erityispiirteitä ja periaatteita. Ja sitä varten meillä on tämä erinomainen kollektiivinen pohja. Se on tämä konsensus. Konsensus, joka liittyy humanitaariseen apuun. Ja neljänneksi ennaltaehkäisy on paras, parempaa kuin hoito. Ja siksi jatkan työtä kriisin sietokyvyn parissa. Kriisinsietokykyyn investoiminen tällä hetkellä humanitaarisen kehitysavun kautta on paljon kustannustehokkaampaa kuin huomisen kriisin reagoiminen. Ja tässä työskentelen yhteistyössä komission jäsenehdokas Mimichan kanssa. Viidenneksi Ebola-kriisi on täydellinen esimerkki siitä, miten olennaisesti me tarvitsemme muutakin kuin koordinaatiota. Todella lähestymistapa, jossa todella saumat natsaavat ja näin maiden ja eri ministeriöiden kesken. Me työskentelemme saavutaaksemme tämän komissiossa yhdistämällä eri palveluita nykyisessä kriisireaktiokoordinaatiokeskuksessa ERCC, ja me kytköksiä jäsenmaissa kansainvälisten partnerien kanssa ja suurten humanitaaristen avunantajien kanssa, mutta ihan suoraan sanoen emme ole kaikkia vielä saavuttaneet. Meidän täytyy tehdä enemmän. Kuudenneksi meidän täytyy jatkaa Euroopan kansalaisten suojelua. Unen väestönsuojalainsäädännön lainsäädännön täytäntöönpanon pitäisi luoda luotettavampaa, ennustettavampaa ja tehokkaampaa reaktiota kriiseihin, mutta niitä pitäisi myös ehkäistä katastrofeja Euroopassa. Lopuksi puhuisin niin sanotusta kattavasta lähestymistavasta ja seuraan edeltäjän linjoilla. Me olemme sisällä, mutta ulkona. Tässä syöstä työskentelee erittäin läheisessä yhteistyössä korkeudusta ja muiden komission jäsenten, jäsenten kanssa tarttuen kriisien ydinsyihin, vahvistan konfliktin estämistä ja ratkaisemista, pyrin vakauttamiseen ja haluamme, että maat pääsevät takaisin tielle kohti kestävää kehitystä. Samanaikaisesti tulee varmistamaan sen, että humanitaarinen apu ei joudu välineistämisen kohteeksi ja että kestävät humanisuuden, puolueettomuuden, neutraalisuuden ja riippumattoman periaatteet tulevat kunnioitetuiksi. Tällä ennakkoehdolla humanitaarisen työn tekijät tulevat, pääsevät uhrien luo. Me olemme sen heille velkaa. Hyvät kollegat, viimeisen kahden viikon ajan olen ollut jyrkällä oppimiskäyrällä. Tämä salkku on täynnä kiireellisiä asioita. Opin nopeasti. Ja jos tarjotte meille luottamuksenne, työskentelen aamusta yöhön syventääkseni ymmärtämistä näistä kysymyksistä. Ja tulen säännöllisen tahtiin takaisin tänne valiokuntaan keskustelemaan asiasta kanssanne. Kiitos.